Avaan istunnon uudelleen ensimmäisen kierroksen tulos eh, Euroopan parlamentin puhemiehen valinnasta seitsemänsataakahdeksantoista annettua ääntä. Mitättömiä ääniä 35. 683 ö, pätevää ääntä. Niinpä absoluuttinen ehdoton enemmistö on 342 ääntä. Se tarvitaan siis, jotta vaali ratkeaisi nyt. Forenza 50 ääntä. Rouva Lambert 56. Herra edustaja Pitella

koska yksikään ehdokas ei saanut taakseen ehdotonta enemmistöä, menemme toiselle äänestyskierrokselle. Jos muuta huomautettavaa ei ole, oletan, että ensimmäisen kierroksen ehdokkuudet säilyvät tällä seuraavallakin kierrellä. Meillä on siis seuraavat ehdokkaat. Forenza Lambert, Pitella, Rebega, Stevens ja Tajani. Haluaako joku näistä mainituista kollegoista vetää ehdokkuutensa takaisin? Das ist nicht der Fall. Ilmeisesti ei. Niinpä toisella kierroksella kaikki nämä mainitut ehdokkaat ovat mukana. Työjärjestyksemme mukaan on mahdollista myös nimetä uusia ehdokkaita jokaiselle kierrokselle. Jos joku teistä siis haluaisi lähteä mukaan toiselle kierrokselle, hän voi sen tehdä. Määräaika Olisin kovin kiitollinen, jos tässä vakavassa tilaisuudessa itsekin käyttäytyisitte sen edellyttämällä vakavuudella. Määräaika näiden uusien ehdokkaiden asettamiseksi toiselle kierrokselle on kello 12.30. Ehdokkaiden täytyy ilmoittautua vir- virassa olevalle puhemielelle miehelle ja myös toimistossa no R00311, joka on puhemiehistön toimisto. Nyt keskeytän tämän istunnon kello 13 saakka.